Are you ready? Oletteko valmiina? Ho l'onore di annunciare. Minulla on kunnia ilmoittaa, että poliittisten ryhmien puheenjohtajakokous on päättänyt myöntää Saharov-palkinnon 2017